Buongiorno a tutti. Huomenta kaikille. Alkaa hyvät ja istukaa alas. Buongiorno a tutti. Niin, huomenta kaikille. Kaikilla paikalla, kaikki paikalla olevat Tervetuloa tänne. Tänään on erityinen päivä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ei pelkästään valiokunnan jäsenet, mutta kaikki muutkin paikalla olevat maatalousjärjestöjen edustajat kaikkialta Euroopasta. Kopa, Kocheka tietenkin, Pekka Bruni ja myöskin puheenjohtajat, myöskin italialaisten maatalousjärjestöjen edustajat Politi ja Prasana. Tervetuloa tänne paikan päälle kaikki muutkin, jotka ovat täällä tänään paikalla. Hyvä komission jäsen, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olemme erittäin tyytyväisiä, että kuten useamman kerran aikaisemmin olet tullut tänne paikan päälle, tänne maatalousvaliokuntaan meidän luoksemme esittelemään meille tämän laajan YMPn uudistusta koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jonka valiokunta hyväksyi hyväksyi vain, vain muutama minuutti sitten. Parlamentti on sellainen paikka, jossa kansalaisten edut tulevat kaikkein parhaiten esille. Ja olen myöskin vakuuttuneita, että myöskin tärkeää, että tämä, tämän takia pitää luoda katsoa näitä ensimmäisiä komission tekemiä ehdotuksia täällä parlamentissa. Ja komission jäsen olemme aika erityisessä tilanteessa tällä hetkellä. Toisaalta me kaikki tiedämme hyvin vaikeasta tilanteesta, jossa, jossa eurooppalainen maatalous tällä hetkellä on. Markkinat ovat hyvin volatiliteetteja ja hinnat nousevat. Ja tämä myöskin johtaa siihen, että myöskin eurooppalainen tuotanto on tällä hetkellä vaikeuksissa. Aina etelästä pohjoiseen ja lännestä itään. Mitä tarko- tarkoittaa sitten, jos vähemmän tuotan tälle? Meillä onkin kaksi tärkeää haastetta tällä hetkellä edessämme. Elintarviketurvallisuus ja myöskin ympäristöasiat toisaalta, jotka liittyvät myöskin sosiaaliasioihin kaikkien eurooppalaisten maataloustuottajien osalta. Ja uskon, että ne kaksi mietintöä, jotka täällä valiokunnassa on hyväksytty, jotka hyväksyttiin myöskin sitten myöhemmin istunnossa Lajonin ja Dessin mietinnöt, niillä on varmaan laaja enemmistö täysistunnossa. Ne ovat erittäin tärkeitä meille. Ja tiedän, että tässä on kyseessä hyvin laaja uudistus, pitää ottaa huomioon kaksi tärkeää asiaa samalla. Tuotantoa pitää lisätä ja saastuttaa pitää vähemmän. Tiedämme, että on olemassa myöskin ympäristökestävyyttä, joka pitää tietenkin myöskin ottaa huomioon sitten siinä vaiheessa, kun katsotaan myöskin yritysten taloudellisuutta. Ja tiedämme, että tänä päivänä riskit ovat laajentuneet, ne ovat suurempia kuin aikaisemmin. Joten edessämme on hyvin tärkeä uudistus, joka tulee viemään maataloustuottajamme uudelle kaudelle. Volatiliteetista tulee järjestelmien ilmiö, joten tarvitaan uusia välineitä, joita voidaan vastata näihin uusiin haasteisiin. Me kaikki täällä tiedämme, että tämä on myöskin toimielimille hyvin tärkeä haaste. Ensimmäistä kertaa YMPn uudistus tulee yhteispäätösmenettelyn kautta käsittelyyn, joten tässä on myöskin meillä hyvin tärkeä vastuus, vastuu kyseessä. Ja olen varma, että pystymme, kuten jo aikaisemminkin olemme pystyneet, jatkamaan tärkeää työtä, jotka on hyvin tärkeää maataloustuottajillemme ja kaikille Euroopan kansalaisille. Haluan kiittää vielä kerran komission jäsentä, että hän tuli tänne maatalousvaliokuntaan vieraaksemme ja annan hänelle puheenvuoron ja ennen kuin aloitamme tämän tärkeän keskustelun, meillä on aika vähän aikaa tässä, koska komission jäsen pitää poistua paikalta 12.30 viimeistään. Joten käyttää sitä menettelytapaa, jota on käyty aikaisemminkin. Täällä annan heti komission jäsenen puheenvuoron jäljen, puheenvuoron ryhmien koordinaattoreille ja sitten uudistuksen esittelijöille ja sitten myöskin muutamille ryhmän jäsenille, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Komission jäsen totesi myöskin, että lähitunteina kaikille kom- komission agripääasaston jäsenet tulee myöskin lähettämään tämä, siis, siis äh, tämän valiokunnan jäsenet tulee lähettämään tämä ehdotus sähköpostitse. Jos ei muuta ole, niin voimme aloittaa saman tien. Muuten me ehdi tässä ajoissa, joten annan äh, komission jäsen Cholos, olkaa hyvä. Merci, uh... Kiitoksia arvon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olin ensimmäistä kertaa edessänne vähän yli puolitoista vuotta sitten kuulemisessa ja jo silloin aloitimme keskustelun siitä, mitä tämä uudistus merkitsee puhuin uudistuksesta oman toimikauteni prioriteettina. Ja nyt olen uudestaan tässä teidän edessänne välittömästi sen jälkeen, kun komissio on tämän lainsäädäntöehdotuksen hyväksynyt. Ja nyt haluan teille tästä lainsäädäntöehdotuksesta kertoa. Kuten puheenjohtaja tuossa sanoikin, eh, tulevina minuutteina enkä niinkään tulevina tunteina tulen kertomaan teille tästä ja saatte sen myös ihan tuota pikaa omiin sähköposteihin sellaisena kuin se on hyväksytty komissiossa ja tulevina viikkoina ja päivinä. Varmasti pystymme keskustelemaan näistä yksityiskohtaisemmin teksti tekstiltä. Tehän olette nyt ensimmäistä kertaa täysin mukana tässä yhteispäätösmenettelyssä joten tulevina kuukausina ja ehkä vuosinakin tulemme työskentelemään yhdessä tämän tekstin parissa. Tämä on tärkeä etappi Euroopan maatalouden tulevaisuudelle. Tänään on tärkeä päivä. Julkisen keskustelun minä lanseerasin 12.4.2010 ja meillä on ollut keskustelua komission viime marraskuussa esittämästä ehdotuksesta. Haluan ensinnäkin kiittää teitä siitä lisäarvosta, jonka olette tämän periodin aikana antaneet ennen kaikkea omalla osallistumisellanne julkiseen keskusteluun Lion ja Des mietintöjen muodossa, mutta myös muiden mietintöjen ja kaikkien keskustelun muodossa. Tämä prosessi on osoittanut sen, että YMP on määriteltävä uudelleen. Se on tarpeellista meidän täytyy luoda uusi tasapaino todellisen sopimuksen kautta, sopimuksen yhteiskunnan välillä, joka antaa rahoitusresursseja, ja maataloustuottajien välillä, jotka tekevät maaseudusta elävän, ovat yhteydessä ekosysteemiin ja tuottavat meidän ravintomme. Tämän uudistuksen mm, avaintavoitteet ovat seuraavat. Kaikkien maataloustuottajien kilpailukyvyn on oltava meidän elintarviketurvallisuutemme palveluksessa. Uusi kilpailukyky, pitkän tähtäimen kilpailukyky on sellainen, jonka perusteita haluamme nyt luoda. Se on sekä taloudellinen että ekologinen. Ja tämän maatalouden täytyy tapahtua kaikilla Euroopan alueilla. Tämä koskee kaikkia alueita ja transversaalinen ö, läpilyövä tavoite on myös YMPn yksinkertaistaminen. Ensimmäinen päämäärä se, että kaikkien maataloustuottajien kilpailukyky on elintarviketurvallisuuden palveluksessa. Kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävien toimien on otettava huomioon kontekstin ja toimintaympäristön, taloudellisen ympäristön muuttuminen kahden te tekijän kautta. Toinen on maataloustuottajien tulot ja toinen ovat markkinat. Alkaen 90-luvun alusta huoli on siirtynyt kansainvälisestä kilpailukyvystä pikemminkin kysymykseen siitä, miten epävakaita eh, maatalousmarkkinat ovat ja miten eh, volatiileja hinnat ovat. Riskit eivät liity enää pelkästään ilmastonmuutokseen tai ilmastoon, vaan myös markkinoiden epävakauteen ja hintojen yhtäkkiä, yhtäkkisen romahdukseen ja sen myötä maataloustulojen romahdukseen tuottajien kannalta. Lisäksi maataloustuottajien tulot ovat laskeneet. Mikään muu talouden sektori ei ole kokenut yhtä suurta tulojen laskua. Miten näitä asioita ratkaistaan. Suorat maksut. Meidän tämänhetkisen politiikkamme tehokkuus on rapautunut. Suorat tuet ovat olleet monenlaisten erilaisten järjestelmien piirissä, eivätkä enää ole tehokkaita. Niitä on tehnyt hauraammaksi uskottavuuden puute ja se, että suuri yleisö ei pysty niitä ymmärtämään. Meidän on muutettava paradigmaa. Historialliset viitteet ovat vanhentuneita. Tarvitsemme nyt uudistetun järjestelmän, jossa 2014 on tärkeä viitevuosi. Maatalouspinta-ala tulee olemaan keskeinen elementti tuista puhuttaessa. Tietysti myös tuotantoulottuvuus, tuotanto dimensio on tärkeä. Tämä lähestymistapa edellyttää suurempaa konvergenssia, sillä jos sama tuotantomäärä, sama tuotantomäärän pitää saada saman verran tukia, miksi konvergenssia on rajattu yhteen kolmasosaan pienimmistä tuista ja 90 prosentista budjettikauden aikana. Kuten tiedätte, tätä politiikkaa uudistetaan samaan aikaan kuin rahoitusnäkymiä. Ja se on ensimmäinen kerta YMPn historiassa, kun nämä kaksi uudistusta osuvat yhteen. Meidän on pidettävä huoli tavoitteistamme, mutta myös niiden poliittisesta toteutettavuudesta ja koko budjetin poliittisesta toteutettavuudesta. Maatalouspolitiikka on tasapainoilua ja mahdollisten asioiden politiikkaa. Kaikkein tärkeintä on ohjata liikettä oikeaan suuntaan, kuten tällä ehdotuksella teemme suorien tukien eh, priorisoinnilla ja konvergenssin priorisoinnilla. Ensimmäinen etappi tästä vuoteen 2020 ja toiseksi me seuraavien rahoitusnäkymien aikana emme halua enempää poistettavan varoja. Mitä tulee jäsenmaiden sisäiseen konvergenssiin, jotka eivät riipu ulkoisista budjettinäkökohdista, mutta ovat silti tärkeitä, me olemme asettaneet nopeamman tavoitteen, jonka täytyy ö, päteä syksystä 2019 eteenpäin, eli budjetti 2020. Sitten eriytyneet tuet objektiivisiin tarpeisiin perustuen. YMPn on vahvistettava maataloussektorin toimivuutta monimuotoisessa. Siksi meidän on monimuotoistettava myös tukiamme ja siksi me ehdotamme jäsenmaille suorien tukien evolutiivista mekanismia, kehittyvää ekonismia, mekanismia. Tässä on siis ehdotus, jonka mukaan kaksi prosenttia kansallisista tuista maksimi olisi 27 prosenttia 25 jäsenmaassa. Tämä on rakenteellinen toimi, joka vastaa väestöhaasteisiin. Se on haaste kaikille jäsenmaille ja siihen liittyy nimenomaan maatalousalueiden tulevaisuus. Se on tässä pelissä, siksi tätä tointa täytyy pakollisesti soveltaa kaikkiin jäsenmaihin sitten yhdistetyt tuet, on uskallettava vastustaa muoteja silloin, kun tällaisen haavoittuvan sektorin tulevaisuus on pelissä. Niinpä me ehdotamme, että pidämme nämä näiden yhdistettyjen suorien määräykset ennallaan. Ne on, ne on pystyttävä oikeuttamaan. Jäsenmailla on myös mahdollisuus kohdistaa 5 prosenttia ensimmäisen pilarin alueista eh, eh, eh, vähemmän favorisoiduille alueille. Tämä on myös tärkeä koko euroalueella. Samaan aikaan me pidämme yllä maaseutukehityksen tavoitteet huonommin pärjäävillä alueilla. Tällä tavalla me mahdollistamme kaikkien mahdollisten tuottavien pääomien mobilisaation ja niin, että ne myös kohdistuvat kaikkiin meidän maataloustuotantomme muotoihin, mutta myös siihen, että tuet kohdistuvat paremmin maataloustuottajiin ja niihin rakenteisiin, jotka niitä todella tarvitsevat. Minä todellakin epäilen sitä, että tarvitsevatko lentokentät ja golfkentät tällaisia suoria tukia. Siksi meidän täytyy määritellä aktiivinen maataloustuottaja erittäin tarkoin kriteerein, jotta me emme rankaise oikeita maataloustuottajia osa-aikaisten maataloustuottajien kustannuksella. Tämä on tärkeää sekä tuotannon että luonnonvarojen hallinnoinnin välillä. Siksi olemme ottaneet mukaan kriteerin, jonka mukaan suorien tukien on oltava vähintään 5 prosenttia ei maatalousmäärärahoista. Niinpä on minimaali työ maataloustuotantoalueella, sillä YMPn tarkoitus ei ole maksaa sohvalla makaaville tuottajille, jotka eivät viljele rahoja. Emme siis voi puhua tuista, jotka perustuvat tuloihin. Niinpä komissio ehdottaa sitä, että 150 000 eurosta alkaen nämä laskevat ja kattona on 300 000 euroa. Tässä ö, yritetään välttää riski sille, että suorien tukien legitimiteetti asetettaisiin kyseenalaiseksi. Tällaista on kyselyissä ilmennyt. Nämä mekanismit ottavat huomioon maataloustuottajien monimuotoisuuden, eikä se tule rankaisemaan sellaisia maataloustuotantoalueita, jotka todella luovat työllisyyttä. Toisin sanoen tämä ottaa huomioon myös luonnonvarojen hyvän hallinnan, riippuen siitä, onko tilakoko suuri vai pieni. Suorien tukien maksua ei nimittäin tuohon äskeiseen porrastukseen tai kattosummaan sovelleta. Tässä siis sekä talous että ekologia ovat yhdessä. YMPn täytyy myös pystyä olemaan kestävyyden suhteen ajan tasalla sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti. Kestävyyden haaste on erottamaton ja tärkeä, kun puhutaan sektorista, jonka koko taloudellinen tuottavuus ja tehokkuus riippuu ekologiasta ja ympäristötilasta. Kyse ei ole pelkästään tuotannosta, vaan myös yhteisestä julkisesta tilasta. Siis luonnon tasapainoa täytyy myös suojella. Maataloustuottajia on vuosia, kausia potkittu tuottamaan mitä, niin paljon kuin mahdollista niin, että luonnonvarojen ja ekosysteemien haurautta ei ole otettu huomioon. Ja nyt tästä maksetaan sillä, että maataloustuottajia koko ajan syytetään saastuttamisesta. Me emme voi tätä virhettä kauemmin jatkaa. Tämä on tärkeää että myös maataloustuottajien julkisen kuvan kannalta. Meidän täytyy rohkaista maataloustuottajia ottamaan jokapäiväisessä työssään huomioon kilpailukyky pitkällä tähtäimillä ottamalla käyttöön kestäviä tuotantomenetelmiä. Menetelmät ja käytänteet, jotka on otettu huomioon viher ohjelmassa. Niiden tarkoituksena on elintarviketurvallisuuden takaaminen pitkällä tähtöillä. Jos jokin metsäalue suojelee eh, maata eh, erosiolta, silloin se ei ole elintarviketurvallisuuden vastainen päinvastoin. Nämä muutamat hektaarit, joilla ei viljellä, suojelevat elintarviketurvallisuutta enemmän kuin jos niillä viljeltäisiin erosion kustannuksella. Luonnonvaroihin liittyvät tuet liittyvät joihinkin yksinkertaisiin maataloustuotannon muotoihin, jotka eivät enää ole puolusteltavissa. Viljely muotojen monimuotoistaminen on tärkeää, maisemien huomioon ottaminen on myös tärkeää, ja me olemme valinneet nämä päämäärät kaikkialla Euroopassa, koska nämä toimet mahdollistavat taistelun ilmastonmuutosta vastaan, biodiversiteetin menetymistä vastaan, maaperän erosiota vastaan, mutta toisaalta se ei sen enempää maataloustuottajia kuin äh, virkamiehiäkään kuormita ylenpalttisesti. Tämä siis koskee kaikkia Euroopan alueita jotta voitaisiin välttää vääristymät eri maataloustuottajien välillä. Samat toimet pätevät siis kaikkiin tuottajiin. Niitä kaikkia voidaan soveltaa Suomesta Espanjaan, Isosta Britanniasta Puolaan, koko EUn alueella. Näiden mekanismien ansiosta me asetamme maataloustuottajat ja veronmaksajat win-win tilanteeseen. Kaikki voittavat tässä. Tämä on ennen näkemätön ponnistus tiedon maataloustuotannon puolesta. Tämäkin on kestävää kilpailukykyä. Me aiomme myös luoda uusia eh, tutkimus- ja innovaatioresursseja. Huomisen maataloustuotanto on tiedon maataloustuotantoa. Siinä otetaan käyttöön tämä konsepti ja sovelletaan sitä käytäntöön, tuotetaan enemmän vähemmällä ja sovitetaan yhteen taloudellinen ja ekologinen aspekti niin, että maataloussektorista tulee sekä kilpailukykyisempi että kestävämpi. Se tulee saamaan aikaan myös parempaa sopeuttamista markkinoiden tarpeisiin, kysyntään ja tuottamis, tuotannon tarpeeseen. Siksi haluamme kaksinkertaistaa maataloustutkimuksen ähm, osuuden YMPssä. Tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että rahoitamme jotain laboratoriotutkimusta, sillä sellainenkin tutkimus, jota ei tehdä laboratoriossa, äh, jos se jää laboratorioon, niin silloin parhaatkin ideat ovat hyödyttömiä. Täytyy saada maataloustuottajien käyttöön soveltuvimmat teknologiat ja myös eh, linkittää läheisemmin toisiinsa maatalousyhteisö ja, ja tiedeyhteisö. Me tulemme luomaan yhteistyötä näiden toimijoiden välillä eh, maatalouden kehittämisohjelman puitteissa. Tässä avaintalvoitteet, joiden ansiosta luomme todellista tiedon maataloutta, ne ovat innovaatiokumppanuuden ytimessä, joka mahdollistaa sen, että Euroopan unionin tuottavuus nousee. Lähiaikoina komissio tulee antamaan tiedonannon näistä innovaatiotoimista, jotka ovat läheisessä yhteydessä niihin ehdotuksiin, joita me tänään teemme ja jotka tänään olemme hyväksyneet. Mitä sitten tulee alueiden organisointiin, jotta saadaan lisäarvo jaettua kestävästi? Ekologinen kestävyys, innovaatio ja tutkimus ovat kaikki yhtä tärkeitä, mutta tulevina vuosina meidän on myös enemmän kuin koskaan aikaisemmin saatava käyttöön taloudellisen kestävyyden työkaluja. Elintarvikeketju, jonka tärkeimmät linkit ovat primäärituotanto, joka on myös kaikkein haurain. Meidän täytyy saada uusi tasapaino aikaan ja vahvistettava maataloustuottajien asemaa. Meidän täytyy saada aikaan parempi lisäarvon jakautuminen heidän kesken. Tätä minä teille ehdotan, kun annan kaikille maataloustuottajille mahdollisuuden kaikilla alueilla, jotka sopimuksen ykkösliite mahdollistaa, järjestäytyä. Tämä toimi ei maksa mitään. Se on oikeudellisen puitteiden tarjous, joka on sovellettu maatalousalueelle, mutta se voi tuottaa maataloustuottajille paljon etua, jotta heillä on parempi sija ja paikka markkinoilla. Tällä hetkellä jäsenmaiden velvoite tunnustaa ammatilliset, sektoriaaliset ja ammattien väliset järjestöt on e, tiettyille sektoreille ainoastaan rajoittunut, mutta nyt me haluamme laajentaa tätä koskemaan myös kaikkia sektoreita, mikä hyödyntää maatalousalaa. Heti kun ammattilaiset tällaista pyytävät, niin silloin jäsenmaiden tunnustaminen maataloustuottaja, että jäsenmaat tunnustavat maataloustuottajien järjestöt, tämä on velvoite kaikilla alueilla. Haluaisin, että kilpailusääntöjä myös selvennettäisiin. Maataloustuottajien järjestöt voivat itse tehdä suunnittelua siitä, miten tuotanto sopeutetaan markkinoiden kysyntään ennen kaikkea laadun ja määrän suhteen. Kaikissa suuryrityksissä tehdään tällaista työtä. Tällainen järjestö olisi esimerkki taloudellisesta kestävyydestä yhdessä muiden ehdotettujen työkalujen kanssa, jotta maataloustuottajat ovat paremmin valmistautuneita yhä, yhä lukuisampiin ja hankalampiin kriiseihin. Mitä tulee sitten kriisien hallintaan? Tässä ehdotuksessa on, ehdotetaan kriisi varantoa, kriisirahastoa, jonka suuruus on 3,5 miljardia euroa, jos kuluttajat esimerkiksi menettävät luottamuksensa suuressa mittakaavassa. Sitten kaikkein suurimpia yllätyksiä vastaan, esimerkiksi luonnonkatastrofeja vastaan myös tässä varaudutaan. Komission täytyy ryhtyä hätätila toimiin, jos tällaisia kriisejä tulee. Eh, meillä on kaikilla hyvässä mielessä eh, viimeisten vuosikymmenten suuret eh, elintarvikekriisit. Meidän täytyy varautua näihin kriiseihin paremmin ja ennen kaikkea nopeammin, ei monta kuukautta sen jälkeen turvaverkkoja täytyy aktivoida, täytyy puuttua tilanteisiin, täytyy saada aikaan operationaalista varastointia, lisävarastointia. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että pystytään toimimaan nopeasti odottamatta, että kriisi kärjistyy ja että eh, maataloussektori kärsii kohtuuttomasti. Tehokkuus ja nopea reagointi, nämä ovat avainsanat markkinoiden hallinnoinnissa toisen pilarin puitteissa uusi kriisinhallinta työkalu, volatiliteetin hallintatyökalu on uusi asia meidän täytyy luoda keskinäisiä rahastoja ja kollektiivisia rahastoja ja komissio tukee. Sitten reformin uudistuksen alueellinen ulottuvuus. Se, että takaamme maatalouden kilpailukyvyn kaikilla Euroopan alueilla. Meidän täytyy välttää alueellista jakautumista tai katkosta erittäin kilpailukykyisten alueiden välillä, jotka vaarantavat ekosysteemien kestävyyden ja sitten taas aavikoituvien alueiden välillä. Euroopan unionin maatalouden kilpailukyky on tämän ytimessä ja ohjelma 2012-2020 tulee olemaan tässä keskeinen tehokkaampi hallinnointi on tärkeimpiä päämääriä, tärkeimpiä elementtejä näissä maaseudun kehittämisohjelmissa. Komissio ehdottaa jäsenmaille uudenlaista hallinnointia, jossa on kumppanuussopimuksia. Se perustuu kumppanuussopimuksiin. Mukana ovat myös rakennerahastot ja maaseudun kehittämisrahastot. Kumppanuussopimus lähestymistavat on mukanaan kansallisia koordinointimekanismeja ja yhdessä komission kanssa myös ex-ante-ehdollisuuksia eh, siinä kohtaa, kun komissio hyväksyy ohjelmia ja ne helpottavat ohjelmien täytäntöönpanoa. On tärkeää, että tässä kohtaa täsmentää, että yhteiset säännöt kehityksen ja rakennerahastojen välillä eh, liittyvät vain yleisiin periaatteisiin ja kansalliseen strategiseen koordinointiin, kuten te pyysittekin YMPn eh, spesifisiteetti ja kahden pilarin väliset vakaat yhteydet eh, takaa horisontaalinen lähestymistapa koko tänään esiteltävässä paketissa. Minä sitoudun työskentelemään jäsenmaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä ongelmien ja väärinkäsitysten välttämiseksi tässä ensimmäisessä vaiheessa sen jälkeen, kun tämä ohjelma on hyväksytty. Hyvä valmistelu tulee mahdollistamaan sen, että me kehitämme johdonmukaisia selkeitä strategioita ennen kuin ohjelma hyväksytään, jotta saamme tehokkaasti ja kaikilla tasoilla globaalisti ja lokaalisti takaamaan maaseutualueiden ja maatalouden kilpailukyvyn. Tämä ehdotus takaa rakennerahastojen ja kesittämisrahastojen välisen hyvän koherenssin, kuten te tässä yhteisessä neuvottelussa vaadittekin ja kumppanuussopimukset ovat tässä myös tärkeässä roolissa, mutta me myös takaamme koherenssin ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, koska kaikki maaseudun kehittämistoimet, spesifit kehittämistoimet ovat ensimmäisen pilarin puolella. Maaseudun kehittämistoimista jatkan vielä hiukan. Maaseutualueet eivät voivat itse joustavalla tavalla määritellä strategioita, joissa paikallista potentiaa voidaan hyödyntää, mutta velvoitteet toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, esimerkiksi ympäristötoimintoja ja, ja liideriä, nämä pysyvät yllä. Liider pysyy siis myös yllä. Tämä mahdollistaa maatalousmaailman modernisoinnin investointien kautta sekä julkisten että yksityisten investointien kautta ja näin saamme aikaan dynaamisen ja innovatiivisen maatalouden ja maaseudun, joka voi myös heijastua sekä muihin, myös muihin sekä maatalous- että ei-maatalousaktiviteetteihin. Myös erityisiä sektoriaalisia ohjelmia on, ne auttavat tiettyjen sektorien modernisointia sellaisilla aloilla, joissa tietyt sektorit ovat erityisen keskeisessä roolissa. Niinpä tämä ohjelma antaa jäsenmaille mahdollisuuden eristää tiettyjä rahoitusosuuksia tietylle alueelle tai tietylle sektorille, jotta he voivat tehdä spesifejä, erityisiä uudelleenjärjestelyohjelmia. Maatalousalueiden kilpailukyky ja tuottavuus ovat kuudessa tavoitteessa. Innovaation rohkaiseminen, maatalouden kilpailukyvyn kasvattaminen, sitten riskienhallinnan ja organisoinnin parissa työskentely, ekosysteemien suojeleminen, luonnonvarojen tehokas ja hyvä käyttö ja myös sosiaalinen ulottuvuus. Ja meillä on 20 toimenpidettä näissä puitteissa. Tiedon maatalous on tässä keskeinen. Sitä tuetaan, konsultointi- ja tiedotuspalveluita järjestetään ja yhteistyötä maataloustuottajien ja tiedemiesten tutkijoiden välillä kehitetään. Laatu on myös yksi keskeinen painopiste. Me pystymme tukemaan 3000 eurolla per tuotantoyksikkö laatu, laadun kehittämistä – Meillä on myös erityinen toimi, joka liittyy erityismaatalouteen. Tämä on todellinen, todellista tukea sellaiselle maataloudelle, joka todella investoi. Tämä on yksi toimenpide lisää. Saamme myös aikaan, meillä on myös tehokkaita työkaluja investointien rohkaisemiseksi sellaisten toimenpiteiden puitteissa, jota, joka kokoaa yhteen kaikki fyysiset investoinnit ja antaa jäsenmaille mahdollisuuden tukea enemmän sellaisia investointeja, jotka liittyvät nuoriin maataloustuottajiin tai vähemmän tai heikommassa asemassa oleviin alueisiin. Tämä, tässä tähdätään sellaiseen maatalouteen, joka on organisoidumpaa ja joka pystyy markkinoimaan tuotteitaan paremmin mekanismeilla, jotka luovat ja pitävät yllä maataloustuottajien ryhmittymiä. Kuten tiedätte, tämä toimenpide tällä hetkellä koskee vain tiettyjä jäsenmaita. Tämä yhteis, tätä yhteistyötä tuetaan ja markkinointiponnistuksia yhteisöllisellä tasolla ja uusien tuotteiden kehittämistä tuetaan niin ikään. Leader-ryhmät, paikallisia leader-ryhmiä vahvistetaan ja mukaan otetaan myös aloituspaketti sellaisia alueita varten, joissa näitä ei ole vielä toteutettu. Nyt halutaan luoda sellaista maataloutta, jossa on yrityshenkisyyttä ja työpaikkojen luomista jotta maatalous kehittyy taloudellisesti. Tämä mahdollistaa sen, että nuoria maataloustuottajia, jotka aloittavat työnsä, voidaan tukea, pieniä yrityksiä, pientiloja voidaan tukea ja tämä tuki voi olla jopa 70 000 euroa per tuotantoyksikkö. Sitten transversaalinen päämäärä, joka on siis YMPn yksinkertaistaminen. Kaikissa, kaikkien näiden työkalujen kohdalla me olemme ottaneet huomioon yksinkertaistamisen vaatimuksen. Koski se sitten suoria maksuja yksinkertaisella työkalulla sekä hallinnointia että maataloustuottajia varten. Tässä on uusi määräys, joka on sama kaikille. Kyse on tuesta, joka voi olla 500-1000 euroa per yksikkö per vuosi ja tämä ei estä sitä, että pientilat voivat myös uudelleen järjestää toimintaansa, koska samaan aikaan sellaiset maataloustuottajat, jotka lopettavat maataloustuotannon ja siirtyvät muihin maatalouden kehittämishankkeisiin, voivat saada toisesta pilarista erilaista tukea. Toisin sanoen me olemme yhdistäneet yksinkertaistamisen maksukäytänteen luomisen toimenpiteeseen, joka liittyy uudelleen järjestelyihin niin, että ihmisten ei tarvitse vain maksuja saadakseen keinotekoisesti jäädä tuonne maataloustuotantoyksikölleen. Vihertämistoimenpiteitäkin on nimenomaan suunniteltu rationaalisuusvaatimuksen vaatimusta silmällä pitäen. Niitä valvotaan ja maksetaan samalla ja samojen määräyksien nojalla kuin tuloihin perustavat tuet. Tässä ei ole siis lisävalvontaa vihertämistoimenpiteiden suhteen. Me olemme yrittäneet nyt painottaa sellaisia vihertämistoimia, joita voidaan valvoa normaalin valvonnan puitteissa. Me emme ole, ole halunneet lisätä valvontaa, se on ollut aivan pois eh, suunnitelmista. Sitten me haluamme eh, vähentää valvontataakkaa esimerkiksi siten, että, että korvaamme tai tuemme sellaisia jäsenmaita, joilla on ollut äh, äh, vähemmän puutteita sellaiset jäsenmaat, joilla eh, tämä <clears throat> virheprosentti on ollut hyvin matala, niin sellaisten jäsenmaiden valvontaa voidaan vähentää. Sitten eh, tuloihin perustuvien eh, tukien valvonta tulee myös vähenemään. Hyvien maatalous- ja ympäristökäytänteiden äh, lukumäärä laskee 8, ja nämä viisi statutory management requirements, joita on ollut 18, nekin poistuvat nyt. Tämä ehdollisuus mahdollistaa suuremman selkeyden näiden sääntöjen luettavuudessa ja haluan, Muret, haluan korostaa vielä sitä, että Mesdames et messieurs. Hyvät naiset ja herrat, maatalous on paikallisen dynamiikan ytimessä ja meidän on tuettava sitä kaikessa monimuotoisuudessaan. Kyse on meidän ruoastamme ja ravinnostamme, mutta myös julkisesta hyvästä arvoista, kulttuuristamme, luonnonvaroistamme ja meidän alueemme, alueidemme tulevaisuudesta. Nyt alkaa se tärkeä oleellinen vaihe, kun keskustellaan komission ehdotuksesta, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentti on täysin mukana neuvoston rinnalla tässä työssä, ja haluan vakuuttaa teille, että tästä päivästä eteenpäin, kun lainsäädäntöehdotus on teidän pöydällänne, takaan teille komission täyden sitoumuksen, jotta voimme työskennellä vähintäänkin yhtä intensiivisesti kuin olemme kuin työskentelemme neuvoston kanssa tulen olemaan aina lähellä teidän huolenaiheitanne ja tulemme, olen tietoinen siitä, että meidän täytyy löytää keinoja, jotta komission ehdotus, jota sitten teidän päätöksenne tulevat parantamaan ja neuvoston päätökset, jotta sitä voitaisiin soveltaa yksinkertaisesti ja tehokkaasti maataloustuottajien toimesta, jotta heidän kilpailukykynsä pitkällä tähtäimellä voidaan taata. Kiitoksia. Bene, grazie caro komissario, grazie per la tua... Kiitoksia, kiitoksia komission jäsen hyvin, hyvin laajasta esityksestä. Totta kai me teemme kaikkeemme sen eteen, että me voimme tehdä yhteistyötä ja että neuvoston kanssa voimme kaikissa mahdollisissa yhteyksissä löytää ratkaisuja. Vai tällä tavoin voidaan löytää sitten ratkaisut näihin kaikkiin haasteisiin, joita edessämme on. Pyydän anteeksi en ehkä maininnut kaikkia jäsen, jäsenjärjestöt, jotka ovat täällä paikan päällä, Ja toivotan kaikki tervetulleeksi, vaikka en maininnut hänen nimeään erikseen. Myöskin edis, meidän valiokuntamme entisen jäseniä on täällä paikan päällä. Meillä on aika vähän aikaa, koska komission jäsen halusi tulla tänne ensin tänne parlamenttiin, ennen kuin hän pitää sitten lehdistötilaisuuden, joten meidän pitää pitää kiinni nyt aikataulusta 2030, 2030 komission jäsenen pitää poistua paikan päältä. Jotta voimme jatkaa keskustelua myöhemmin, voimme sitten tehdä yhteistyötä komission jäsenen kanssa eh, myöhemmin, jotta kaikki voivat sitten käyttää puheenvuoron. Nyt voimme aloittaa koordinaattoreista ja mietinnön esittelijöistä, joten nämä kymmenen puheenvuoroa ja tämän jälkeen annan komission jäsenelle mahdollisuuden vastata. Ja tämä on ainakin paras tapa ehkä näin hallinnoida asialta Albert Tessistä. Albert, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvä Paolo, arvoisat kollegat. Kansanpuolueen ryhmän nimissä haluaisin toivottaa teidät, komissaari Cholos, lämpimästi tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Haluaisin kiittää teitä myöskin teidän lainsäädäntöaloitteen esittelystänne ja haluaisin kiittää siitä, että ylipäänsä tulitte tänne parlamenttiin. Kyse on miljoonista eurooppalaisista maatalousyrittäjistä, jotka tarkalleen seuraavat sitä, mitä te ja komissio suunnittelette Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden varalta. Varsinkin maatalousvaliokunnassa olemme iloisia siitä uudesta keskustelukierroksesta, joka tänä päivänä nyt alkaa. Euroopan parlamentti tulee olemaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti myötä määräämässä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti näistä asioista. Toivottavasti olette minun kanssani samaa mieltä siitä, että täällä maatalousvaliokunnassa täytyy tehdä lopulliset päätökset teidän etuksistanne vasta sitten, kun Euroopan maatalouspolitiikan rahoituskysymys on selvitetty. Te itsekin viittasitte tähän. Tämä saattaa tietystikin kestää jonkin aikaa ennen kuin nämä päätökset saadaan tehtyä joten toivottavasti meillä on riittävästi aikaa pohtia, mikä olisi paras tie, millä kulkea kohti uutta maatalouspolitiikkaa. Aikasyistä tietystikin voitte käsitellä ehkä vain joitakin seikkoja. Mitä suoriin tulotukiin tulee ja tähän 30 prosentin tasoon ja 6 prosenttiin kesänoista ja Kaksi prosenttia nuorille viljelijöille niin poispäin. Minun mielestäni tämä suuruusluokka ei ole optimaalinen, koska Euroopan maatalous minun nähdäkseni ei ole sellaisessa tilanteessa, että nämä luvut tekisivät sitä kilpailukykyisen. Nyt pitäisi pohtia vielä, mikä olisi paras tapa toimia. Sitten Kun tarkastellaan eurooppalaista maataloutta ja tarkastan sitä, että tilanne eri puolilla Eurooppaa on erilainen, ja sen vuoksi tarvittaisinkin minun mielestäni joustavuutta sekä maanteista syistä että muista syistä, koska tilanne eri jäsenvaltioissa on kovin moninkirjava. Täällä puhuttiin Suomesta ja Espanjasta. Suurempaa eroa maataloustuotannon edellytyksissä tuskin voisi edes olla. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että missään nimessä emme saa joutua sellaiseen tilanteeseen, että byrokratia vain lisääntyy. Te viittasitte joihinkin myönteisiin aloitteisiinsa tässä suhteessa. Minä olen huolissani siinä suhteen, että jo jotkut säännöt saattavat tuoda lisäbyrokratiaa kuitenkin. Mitä tulee sitten maatalouspinta-alan menettämisestä, vähenemisestä ja näistä korkeammista kesänointi, mitä korkeampiin kesänointipalkkioihin, joihin tulee, niin täytyy tarkastella tietystikin ympäristön kannalta syntyvää lisäarvoa, mutta kun tarkastellaan maatalousalan ohjelmia, nämä eivät saa vaikuttaa epäsuotoisasti, vaan pikemminkin maatalouspolitiikan tavoitteena pitää olla se, että ei rankaista niitä, jotka ovat tehneet työnsä parhaiten. Ja kun tarkastellaan uusia maksujärjestelmiä, tukijärjestelmiä, nämä edellyttävät valvontaa ja sanktioita, ja tämä vääjäämättä tarkoittaa myöskin lisäbyrokratiaa. Myönteisesti suhtaudun puolestani siihen, että maatalouspuolella edellytetään lisää innovaatioita ja tuetaan tätä. Olen samaa mieltä siitä, että maatalousalan innovaatiokykyä täytyy lisätä. Te viittasitte myöskin siihen, miten maataloudella on merkittävä rooli, erityisesti kun tarkastellaan uusia haasteita. Siksi meidän pitäisi erityisestikin toisen pilarin suhteen varmistaa lisää joustavuus. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että että tämä rakenne, joka tänä päivänä vallitsee, täytyy hoitaa sellaisen kuntoon, että pystytään ensinnäkin tyydyttämään maatalousyrittäjien tarpeita ja odotuksia sitten toisaalta pitää pystyä luomaan lisäarvoa. Toivon, herra komissaari, että keskustelun yhteydessä, niin kuin te ilmoititte, tullaan pohtimaan sitä, miten voidaan vahvistaa yhteistyötä parlamentin kanssa, miten voidaan yhdessä löytää hyviä ratkaisuja Parlamentti tulee hyvin voimakkaasti pitämään kiinni siitä, että löydämme ratkaisuja niihin haasteisiin, joita tulevaisuus tuo mukanaan. Ratkaisuja täytyy löytää sellaisia, jotka ovat hyväksi eurooppalaisille maatalousyrittäjille. Kyse on elintarvikkeiden saantivarmuudesta Euroopan 500 miljoonan kansalaisen kohdalla. Tämä täytyy jatkossakin varmistaa. Lisäksi Euroopan täytyy olta osaltaan lisätä elintarviketuotantoa. Meidän täytyy löytää oikeita ratkaisuja vastuuntuntoiselle ja toivon, että lähiaikoina vielä voimme tehdä hyvää yhteistyötä teidän kanssanne, jotta tavoitteisiin päästään. Minä toivotan teille kaikkia onnea ja menestystä Euroopan maanviljelijöiden nimissä. Toivottavasti hyviä ratkaisuja löytyy. Teidän ehdotuksenne ovat hyviä keskustelun lähtökohtia. Me suhtaudumme myönteisesti niihin. Me tulemme tukemaan teitä. Meillä on tiettyjä muutostoiveita ja me tulemme nämä tekemään teille myöskin tiedoksi. Grazie Albert. Kiitoksia, kiitoksia Albert. Ja sitten Gabriel Santos, hän on myöskin esittelijä, mutta myöskin koordinaattori. Olkaa hyvä. obrigado, senhor presidente, senhor comissário, caros colegas. Quero naturalmente... Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät naisten herrat. Ensinnäkin haluaisin totta, tervetulleeksi ja kiittää, että tulitte tänne parlamenttiin kertomaan teille omista uusista ehdotuksistamme, meille tämä osoittaa sen, että teillä on hyvät suhteet Euroopan parlamenttiin. YMP on Euroopan unionin suurimpia haasteita ja ne päätökset, joita tullaan tekemään YMPn yhteydessä ovat hyvin tärkeitä. Ja myöskin tärkeää, että parlamentilla on oma roolinsa näiden päätösten teossa. Eli me haluamme antavan panoksemme tähän, me haluamme vahvemman Euroopan tehdä yhteistyötä solidaarisuudessa ja oikeudenmukaisen pohja, toiminnan pohjalta, joka on nekin koko eurooppalaisen projektin kannalta tärkeä asia. Sosiaalidemokraattisena koordinaattorina haluan muistaa, että tällä alalla on tehty jo paljon päätöksiä Euroopan unionissa. Haluaisin muistuttaa teitä myös siitä, että toimitte joustavalla tavalla. Ja totta kai pyrimme tekemään yhteistyötä teidän kanssanne kaikkien poliittisten ryhmien kesken voimme parlamentin ja neuvoston ja teidän kanssa saattaa parhaat tulokset asian hoitamisessa. Sosiaalidemokraattisessa ryhmässä ja täällä parlamentissa olemme hyvin tietoisia tästä vastuusta, joka meillä on, kun me pyrimme nyt katsomaan YMPn tulevaisuuteen ja olemme valmiita tekemään teidän kanssa kompromissi hengessä yhteistyötä teidän kanssanne ja pyrimme samassa sen lopputuloksen, joka ottaa huomioon maataloustuottajien huolet, mutta myöskin kansalaisten ja veronmaksajien huolet. Ja yksi näistä tärkeimmistä asioista, jotka te otitte äskettäin esille, oli tämä ajatus. Te teitte muutamia ehdotuksia yleiseen rakenteeseen ja tavoitteisiin, joita haluatte saavuttaa. Mutta meillä on vielä yksi varauma liittyen siihen, kuinka tämä kaikki pannaan täytäntöön koska tämähän on hyvin tärkeää, kun katsomme sitten asiaa lainsäädäntöprosessin aikana. Kun katson erotustanne, niin olen samaa mieltä tämän perusajatuksen kanssa, että maatalousbudjetti, jota te ehdotatte, on ihan hyvä, mutta minulla onkin tiettyjä varoamia myöskin ehdotukseenne joka ei vastaa kyllä varmaankaan parlamentin enemmistöjä täällä. Kyllä me vaadimme tietenkin YMPlle tarpeellisen budjetin, jota pitää ottaa myöskin huomioon YMPn laatu tämän jälkeen, koska 2014 tämä Facing In aikakausi alkaa jäsenvaltioissa. Ja, tar- meilläkin tarvitaan lisää solidaarisuutta jäsenvaltioissa budjetin suhteen meidän huolenaiheisiin ei vielä ole täysin vastattu. me voi kaikkien näitä ehdotuksia hyväksyä. Ja tulee sitten suorien tukien jakoon, niin tässä pitäisi jäsenvaltioiden ja unionin kesken katsoa tätä asiaa. Emme usko, että teidän ehdotuksenne vastaa ne tavoitteita, joita pyritte saavuttamaan tällä ehdotuksella. koska tämänhetkiset erotukset menevät alle sen määrän, mitä tällä hetkellä maksetaan suoria tukia 27 jäsenvaltion maataloustuotteita. Nyt maataloustuotteet saavat vain puolet siitä, mitä he tällä hetkellä saavat. Ja tämä ei ole meille hyväksyttävissä. Ja sitten mm, viherryttävä osuus. Me sosiaalidemokraatit on tietenkin hyvin tietoisia ympäristökriteereistä, joita olette esittäneet, ja tapa, jolla pyritte ottamaan huomioon myöskin maataloustuotteet ja edut. Mutta myöskin näistä tuotteista pitäisi maksaa kunnolla ja suorien tukien avulla myös. Tässä pitää katsoa niitä alueita, jotka ovat oikeutettuja suoriin tukiin. Ja mä sanon vähän byrokratiaa pitäisi olla mukana tässä, jotta maataloustuotteet saat nopeasti ja helposti maksut, joita, joihin on oikeus tietenkin. Ja tässä yhteydessä te voisitte ponnistella enemmän, että voidaan yksinkertaistaa ja vähentää byrokratiaa ja tukee näin maataloustuottajia. Näin kokonaisuudessaan teidän esittämänne ehdotus tämä oli parempi kuin odotimmekaan huhujen perusteella kuulemme tänään täällä. Tulevatko maataloustuotteet saamaan sitten tukea tehokkaalla tavalla tulevaisuudessa? Meidän pitää taata se. Ja meidän tulee myös taata se, että voi pelkästään tukeen oikeutetut maataloustuottajat saavat tukea. Ajattelin tässä Englannin kuningatarta, joka saa edelleenkin tukia. Hän saa YMPn puitteissa paljonkin tukea meillä. Ja täällä on paljon muita vastaavia maataloustuottajia, jotka saavat tukea, vaikka oikeastaan tuota mitään maallaan sinänsä, mitään maataloustuotteita siis. Joten meidän pitää taata se, että saadaan tämä asia oikein toisessa pilarissa, ketkä ovat oikeutettuja tukeen ja meidän pitää taata se, että suorat tuet annetaan niin, että ne maataloustuottajat, jotka eivät tuota maataloustuottajita, eivät saa tukea, jolleivät he sitten jotain vaihtoehtoisia toimia. Emme halua, että puolet meidän maataloustuotanto maastamme käyttäisi, jätetään käyttämättä. Ja sitten markkinat, maatalousmarkkinat ovat tällä hetkellä hyvin volatiliteetin alaisia. Paljon on tapahtunut liikkeitä siellä. Ja uskomme, että teidän tekemät ehdotukset tämän ehdotuksen tai tämän asian hoitamiseksi ovat vähän vielä. Enemmän tarvitaan ja keskustelua tarvitaan vielä lisää. En halua käyttää liikaa aikaa puheenvuoroni, mutta kuten totesin, meistä on hyvä, että tulit tänne kertomaan ehdotuksestanne tänä päivänä, mutta meistä kuitenkin tuntuu, että on vielä monia alueita tehneetuksessamme, jotka eivät ole vielä riittäviä, joten odotamme edelleenkin keskustelua tulevaisuudessa, jotta voidaan parantaa tätä erotusta. Olemme huolestuneita siitä, että uudet maataloustuottajat, siis nuoret maataloustuottajat, jotka saa tarpeeksi tukea, kun he aloittavat maataloustuotantonsa. Ja meitä kiinnostaisi kuulostaa kuulla myöskin teidän eh, kantanne näihin maataloustuottajien ja tiedemiehen tekemiin yhteisiin sopimuksiin, mutta tästäkin tarvitaan vielä lisää keskustelua. Lopuksi, komission jäsen, tiedän, että meillä on paljon tehtävää edessämme, mutta tästä tulee hyvin mielenkiintoinen keskustelu vielä. Joten odotamme innolla sitä, että me yhteistyötä parlamentissa teidän kanssanne ja neuvoston kanssa, jotta voimme sitten sitoutua Euroopan maataloustuottajien ja kansalaisten puolesta. Seuraavaksi George Lai, olkaa uh, <clears throat> thank you, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, komissaari, hyvät kollegat. Puhun vain lyhyesti, koska tiedän, että moni muukin haluaa puheenvuoron vielä. Tämä paketti ensinäkemältä pitää sisällään hyviä ja huonoja asioita alderyhmän kannalta katsottuna. Otetaan sitten hyvistä uutisista. Pidän hyvänä sitä, että paremmin kohdennetaan maksuja. Tätä parlamentti on peräänkuuluttanut jo kahdessa aiemmassakin mietinnössään. Pidän myöskin hyvänä sitä, että nyt siirrytään siihen, että maksut menevät suoraan viljelijälle ja päästään tällaisista välikäsistä eroon. Ja hienoa, että nuoret viljelijät pääsevät helpommin maatalousyrittäjiksi. Ja hienoa, että joustavuutta on lisätty luonnonhaittaa alueen maksujen osalta. Pidän myöskin hyvänä sitä, että te väitätte yksinkertaista niin maatalouspolitiikkaa, mutta tämä jää vielä nähtäväksi. Sitten kun nähdään tarkemmin, mistä on kyse, toivottavasti avataan, että te olette oikeassa ja yksinkertaista, mistä on saatu aikaan. Minä henkilökohtaisesti suhtaudun tähän hieman epäilevästi. Maksujen jakautuminen oikeudenmukaisemmin jäsenvaltioiden kesken on myöskin tavoitteena. Monet ovat varmaan pettyneitä siitä, että tämä toimi on ollut niin pienimuotoinen. Jotkut toisaalta on ollut mennä tässä paljon pidemmällekin. Keskeinen kysymys, joka minun nähdäkseni on ollut pitkän ja keskustelun aiheena tässäkin valiokunnassa, ja joista on puhuttu teidänkin kanssanne niin usein otteeseen, ovat ne suuret haasteet, jotka ovat meillä nyt edessämme, kun vedestä, energiasta ja pinta-alasta on pulaa, ja saman aikaan täytyy taistella ilmastonmuutosta vastaan. Pelkään pahoin, että tämä paketti paketti, joka toivon mukaan olisi annatta, antanut selkeitä kannustimia, jotta voidaan kehittää uuden tyyppistä maataloutta, joka on kilpailukykyisempää ja kestävämmällä pohjalla ja myöskin hiilidioksidin käytön kannalta tehokkaampaa, niin valitettavasti minun mielestäni tämä paketti on kyllä aivan surkea, kun ajatellaan, mihinkä alun perin pyrittiin. Vihertämistoimet, vuoroviljely ja laidun laidunten jatkuvan laiduntamisen ajatus. Nämä ovat pelkkää sanahelinää helpostikin. Euroopan unionin maataloudesta saattaa tulla vähemmän kilpailukykyistä sen sijaan, että se on kilpailukykyisempää kuin aikaisemmin. Ja suuri poliittinen keskustelu liittyy energian saatavuuteen ja elintarvikkeiden saatavuuteen. Ja todettiin, että 7 prosenttia pinta-alasta olisi kyseessä, niin minun mielestäni tässä ei mitään järkeä ainakaan ensin näkemältä. Toivottavasti voitte hieman selittää tätä tarkoitusperää, joka tässä on taustalla. Ehkä sitten ymmärrä paremmin. Maatalouspolitiikkaa on viime vuosina, viimeisten kymmenen vuoden aikana viety, viety tiettyyn suuntaan, ja nyt ei mitään suoraa täyskäännöstä tehty, mutta toivottavasti nyt ei olla menossa kohti umpikujaa. Herra komissaari, te totesitte, että neuvotteluiden lähtölaukaus nyt on annettu ja keskustelut saattaa tulla vielä hankalia. hankalia. Toivottavasti meidän ryhmämme ja parlamentti pystyy auttamaan teitä kohti parempaa, järkevämpään suuntaa keskustelussa tulevina viikkoina ja kuukausina. Nicholson, poi Martin Osling. Jim Nicholson seuraavaksi, olkaa hyvä. Sitten Martin Osling tämän jälkeen. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja komission jäsen. Kiitos, että olette tulleet tänne ja varmaan ymmärrätte sen, että meidän on hyvin vaikeaa vastata tuohon ehdotukseen, kun aika on ollut näin vähän. Mutta ainakin jonkinlainen ensimmäinen reaktio tulee siitä, missä me seisomme ja olemme tehneet kantojamme selväksi jo tässä jonkun aikaa. Puheenjohtaja, minä olen ollut tässä valiokunnassa ja olen ollut mukana monissa uudistuksissa, kalastusuudistuksessa ja kaikissa niissä on ollut jokin painopiste ja suunta ja minun täytyy sanoa, että näitä uudistuksia minä pidän erittäin monimutkaisina, byrokraattisina, jotka tuovat mukanaan vain lisäbyrokratiaa ja tulevat olemaan painajaismaisia maataloustuottajille, jotta hän voi panna ne täytäntöön. Nyt meidän täytyy työskennellä yhdessä, jotta tätä tilannetta parannetaan ja minä toivon, että te tulette vastaamaan meille ja työskentelemään meidän kanssamme niin kuin me työskentelemme teidän kanssa, koska jos tämä menee eteenpäin tällaisenaan, niin sitten ollaan kyllä siinä suunnalla, että tuhotaan se elintarvikkeiden tuotanto ja ketju, jonka varassa tällä hetkellä elämme. Herra Santosille haluaisin sanoa, että kun sanotte, että Englannin kuningatarkin on maataloustuottaja, niin kyllähän monet ihmiset työskentelevät kuningattaren pelloilla. Ei häntä nyt tässä tarvitse ruveta mollaamaan. tässä oikein hyvin näkyy, miten tulkkaus saavuttaa aina milloin kenetkin. Minä uskon, että nämä vihertämistoimet, jotka meillä tällä hetkellä on kakkospilarissa, ovat riittäviä. Niiden siirtäminen ykköspilariin tulee monimutkaistamaan asialle ja lisäämään byrokratiaa, paperisota ja myös täytäntöönpano kentällä tulee olemaan vaikeampaa. Ja juuri tästähän me puhumme. Maataloustuottajien täytyy panna nämä toimet täytäntöön 27 maassa ja sitten kun saadaan nämä täytäntöönpanopolitiikat, niin se ei vaan yksinkertaisesti toimi. Tämä on mielestäni askel taaksepäin, tämä 7 prosentin sääntö, kun me nyt maksamme hyvin paljon siitä, että saamme eläimemme ruokittua. Tätä on aikaisemminkin yritetty ja se ei onnistunut. Ei minun pitäisi joutua muistuttamaan teitä ja komissiota niistä virheistä, mitä Eurooppa on menneisyydessä tehnyt. Katsokaa, katsokaa nyt, mitä te teitte sokerille. Te tuhositte Euroopan sokerin tuotannon heidät heitettiin ulos koko tästä bisneksestä ja katsokaa nyt mikä tilanne on nyt. Emmekö me nyt voi vähän oppia menneisyyden virheistä ja rakentaa tämän opin pohjalle tulevaisuutta varten minun mielestäni ja monet tukitoimet muilla alueilla ovat mielestäni tervetulleita ja hyviä ja myös nämä nopeammat reaktiot kriiseihin ovat hyvä asia. Sama koskee sitä, mitä sanoitte pientiloista ja pienten, pienistä maataloustuottajista. Mutta tärkeää on miettiä, mitä nämä toimet tarkoittavat erilaisissa jäsenmaissa, koska eri jäsenmaissa ne tarkoittavat eri asioita, eivätkä näytä samalta, eivätkä toimi samalla tavalla mitä tulee näihin kattoihin, niin niitä minä tulen kyllä vastustamaan, koska uusille jäsenmaille ne tulevat kyllä olemaan ihan kauheita, kuten myös joillekin muillekin alueille. Meidän täytyy löytää ratkaisu, joka ei estä maataloustuottajia tekemästä heidän työtään. Vielä yksi kysymys teille hyvin pienellä alueella, kuten oma alueeni, missä meillä on hyvin vähän viljelysmaata, niin mitä tässä saadaan muuta aikaan kuin se, että hallintoa lisätään ja rajoitteita lisätään maataloustuottajille. Tässä on, tämä on se asia, jossa on menty pieleen. Te yritätte saada aikaan yhden kaavan, joka sopii kaikkiin eri kokoisiin, eri prioriteeteilla toimiviin henkilöihin. Minä tulen työskentelemään yhdessä teidän kanssa, niin me tulemme keskustelemaan vielä paljon ja ei ole epäilystäkään siitä, että kun me luemme näitä dokumentteja ja asiakirjoja, niin sitten tulee näitä tarkistuksia. Emmeköhän me selviä tästä. Kiitos joka tapauksessa. Martin Osling ja poi Fontana. Martin Osling ja Fontana. Ja, Herr Kommissar, ich denke, Sie haben ein Stück weit die Tür aufgemacht in die richtige Komissaari, te avasitte ovea hieman isommalleen ja nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta ei riittävästi. Mikäli te olette nyt tosissanne ja puhut, kun te puhutte kestävyydestä ja vihreämmästä maatalouspolitiikasta, meidän täytyy suhtautua kriittisesti joihinkin ehdotettuihin toimiin. Ensinnäkin tämä viherryttämisohjelma. Ja todetaan, että ja viitasi 70 prosenttiin tavoitteissa, niin ei tämä ole suoraan sanottuna kesänointia, vaan erilaista käyttöä. Minun mielestäni nyt toimeet, monet toimet ovat sellaisia, että ne täytyy saada tuen piirin, koska muuten äh, maataloustuotanto ei, tai maatalous, maataloudesta ei elä. Sitten äh, tämä laiduntamisasia ja, ja viherryttäminen tällä tavalla, niin mitä nyt en oikein ymmärrä tässä ehdotuksessa? tämä liittyy myöskin tähän ensimmäiseen parlamentille esitettyyn kertomukseen. Miksi eurooppalaista valkoisstrategiaa ei voida toteuttaa? Ja 20 miljoonasta hehtaarista kuitenkin on kyse, kun on kyse soijan tuotannosta, niin ei tämä ole kestävällä pohjalla tämä tuotanto. Ja sitten tämä kysymys. Ja sitten maatalouspolitiikan muista toimista ja siitä, miten työllisyystilanne muuttuu. Herää kysymys, ollaanko myös oikean suuntaan Euroopan parlamentti suurella enemmistöllä vaan tietysti jossakin vaiheessa asetetaan yläkatot. Minun mielestäni riittävän johdonmukaisesti ei ole ryhdytty toimiin, kun tarkastellaan jakautumista määrärahojen osalta sekä jäsenvaltioiden että eri sektoreiden suhteen. Uudet jäsenvaltiot eivät ole tyytyväisiä uuteen jakokaavaan ja tämä tulee johtamaan erittäin kiivaisiin keskusteluihin vielä. Täällä on puhuttu myöskin hyvin paljon kilpailukykyisestä maataloudesta ja tarpeesta tuottaa enemmän. Ja on puhuttu 30 prosentista. Sanotaan, että 20 prosenttia maataloustuotannosta menee hukkaan. Täytyy olla tietystikin mahdollisimman tehokkaita ja tuottaa enemmän. Mutta onko tämä sitten se tie, joka loppujen lopuksi tuottaa haluttuja tuloksia? Tietystikin kilpailukyky täytyy varmistaa niin, ettei pelkästään maailman markkinoilla olla kilpailukykyisiä, vaan myöskin kilpailukykyisiä eri maataloustuottajien kesken. Maataloustuottajien välinen kilpailu niinkin tä, niin ikään täytyy ottaa huomioon. Samalla intensiiv... halutaanko nyt sitten kestävämpää tuotantoa vai intensiivisempää maataloustuotantoa? Tässäkin täytyy harjoittaa pohdintoja. Eräs seikka, johon te viittasitte, on se, että pitkällä kävelillä täytyy pohtia, mihinkä markkinatoimiin täytyy ryhtyä. Markkinatoimia tarvitaan lisää. Ja toisaalta sitten kannattaako tässä liikaa eurooppalaisia määrärahoja käyttää myöskin vakuutuksiin – maatalousalan vakuutuksiin. Tämäkin on yksi kysymys, joka tässä herää. Sitten maito on tärkeä kysymys. Emme voi jättää tätä ja vain roikkumaan tätä asiaa, vaan me täytyy uudelleen pohtia koko maitoalan ongelmatiikkaa. Toisesta pilarista sitten. Tämä on tietystikin läheinen asia vihreiden kannalta, ja meidän täytyy nyt todellakin pohtia, mitä me teemme mikä meillä ei ole selkeää pilarirakennetta. Siitä huolimatta täytyy ryhtyä hoitaa toimintaa, jotka ovat prioriteettitoimia, leader-ohjelma, vuoristalouden viljely, kestävä viljely. Meidän täytyy hoitaa nämä asiat kuntoon, emmekä saa loppujen lopuksi antaa jäsenvaltioille mahdollisuutta toimia niin kuin ne haluavat ja sitten ne vetoavat kilpailukyvyn ylläpitämiseen pelkästään. Tämä asia täytyy hoitaa kuntoon. Monet kollegat ovat puhuneet nuorista viljelijöistä. Samalla kun pohditaan kestävää kehitystä ja ympäristökysymyksiä, niin toisaalta täytyy muistaa myöskin kuluttaja. Ja lisäkeskustelussa täytyy kuluttajat ottaa mukaan pohtimaan tulevaisuutta. Ja myöskin veronmaksajille täytyy voida perustella maatalouspolitiikkaa. Mielipidemittaukset osoittavat, että muutoksia täytyy saada tässä suhteessa aikaan. Me tulemme tätä tukemaan. Me kritisoimme sitä, että joissakin jäsenvaltioissa on pyritään estämään kaiken tyyppiset uudistukset. Ja jäsenvaltiot on tuitavat sitä, paljonko rahaa jäsenvaltiot saavat ilman, että jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita syvällisemmistä muutoksista. Meidän täytyy nyt todellakin ryhtyä kipeisiin toimiin ja Euroopan parlamentti tulee teitä auttamaan näissä pyrkimyksissä. Grazie Martin Font. Kiitoksia Fontaanesta Rubiksi tämän jälkeen. No niin, kun näitä aikaa vähän. Teen yhden puheenvuoron ja muutaman tarkan kysymyksen komission jäsenelle, joka on tullut paikan päälle. Kiitoksia siitä. Ennenkin me haluamme tehdä kysymyksetkin hänelle, mutta haluan myöskin kuulla myöskin esimerkkejä mitä tulee jäsenvaltioihin, joilla on tällainen alueellinen järjestelmä. Niin tuleeko tässä jotain näköisiä palkkioita näille jäsenvaltioille? Ja mitä sitten asia eh, tulee siihen virtuaalialueista, eivät olivat tavallaan mitään oikeita varsinaisia valtion alueita. Meidän pitäisi kysyä, katsoa tätäkin tässä yhteydessä, ratkaista tämä ongelma. Ja kysymme myöskin sitä, että mitä tulee tuotantoista riippuviin tai irrotettuihin tukiin. Täällä on tietenkin tällaisia riisi ja maito ja tupakka esimerkkejä, esimerkkejä tästä tuotannosta, niin nämäkin pitäisi ratkaista kuitenkin ensin. Sitten haluaisin tietää vielä, ne tulee laatuun. Tiedätte kyllä, että meidän tuotteemme ovat sellaisia, että pitää olla laatuisia, jotka voidaan viedä sitten maamarkkinoille. Mutta minkälaiseen malliin tämä perustuu, tämä laatu? tulette tukemaan näitä tuotteita jollain tapaa? Ja sitten lopuksi komission jäsen yksi asia, joka otan aina esille, kun tulet tänne paikan päällä. Meillä on perustavanlaatuinen ongelma. Puhumme tässä unionin sisäistä kilpailusta. Tämä hyvä on asia tavallaan. Ja on tietenkin totta, että asia pitää katsoa. Mutta myöskin kilpailua eh, EUn ulkopuolella, kun katsotaan tuontia vaikka, niin aika usein käy niin, että syntyy epäreilua kilpailua meidän tuotteidemme suhteen. Ja tämä vaikeuttaa aina toimintaamme. On vaikea tehdä tuotantoa, joka on kestävää maataloustuottajille. Joten meidän pitäisi komissiossa katsoa myöskin näitä somuksia, vaikka Marokon kanssa tehtäviä somuksia. Ja, ja myöskin tämä saattaa haittaa taas sitten espanjalaisia maataloustuottajia. Miten tämä liittyy sitten taas tuottavuuteen ja kestävyyteen? Kiitoksia Lorenzo Rubiks, olkaa hyvä. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākušu ar to, ka vēlos izteikt gandarījumu. Kiitoksia Ihan ensimmäiseksi haluaisin ilmaista syvän tyytyväisyyteni siitä, että meillä on tämä kokous. On aina mukava tavata teitä, herra komission jäseniä. On erittäin hyvä merkki, että olette valmis tapaamaan meitä usein. Mitä tulee meidän ryhmäämme? Ryhmäämme huolestuttavat monetkin eri kysymykset. Ennen kaikkea tämä sosiaalinen epätasa-arvo, ähm, epäyhdenvertaisuus, joka näyttää tulevaisuudessakin pysyvän yllä. Ja toinen meitä huolestuttava kysymys on se, että hallinnollista taakkaa lisätään. Matalustuottajat joutuvat yhä enemmän todistelemaan, että heillä on oikeus joihinkin tiettyihin äh, tukiin ja tämä tuo heille entistäkin enemmän paperityötä. Sitten haluaisin sanoa muutaman sanan. No, that was a beer. Meillä on tänään Baltian maissa suuria mielenosoituksia, maataloustuottajien mielenosoituksia sekä Brysselissä että Baltian maissa ja monet Euroopan parlamentin edustajat ovat menneet sinne puhumaan heille. Nyt, on, nyt tarvitaan tekoja sanojen sijaan, tarvitaan tasaveroista, kilpailukykyä. Me taistelemme sosiaalisen suojelumme puolesta, maataloustuottajien sosiaalisen, mutta kun näemme te- tekoja, niin huomaamme, että Baltian maat ja erityisesti Latvian maat vuonna 2020 tulee saamaan enää 52 prosenttia eh, suoria tukia Euroopan unionin keskiarvoon eh, nähden. Tämä ei siis luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia maataloustuottajiemme kilpailukyvylle ja siksikin haluaisin vaatia ja pyytää teitä, että Latvia saisi ainakin 90 prosenttia EUn keskiarvosta vuonna 2020 tai vuoteen 2020 mennessä. Tämä on laskettu, tämä on vain kaksi miljardia koko Baltian, kaikille Maltian maille seuraavan seitsemän vuoden aikana ja minä todella toivon, että minun ehdotukseni kuullaan täällä ja että me saamme aikaan sen, mitä me haluamme saavuttaa. Tänään myös Latvian presidentti herra Virgins on Brysselissä toimielinten vieraana ja hän tulee myös seisomaan tämän ehdotuksen takana. Meillä on myös tässä hieman aikaa edessämme työskennellään asioiden parissa mutta tämä lainsäädäntöehdotus on kuitenkin melko tyydyttävä moni muihin verrattuna. Relatori. sitten kolme esittelijää, kuten tiedätte, Koskapla Santos, Villadanten ja Samaritan ja. Ja Luis ei halua enää puhua, joten jätä meidän puheaikaa sitten Michel Tantentin. Michel ensin, ole hyvä. Euh, Kiitoksia. Kiitoksia, että tulitte hoitamaan tuon vaikean tehtävän ja esittelitte meille tämän asian. Te viittasitte siihen, että tästä lähtien maatalouspolitiikan täytyy toimia taloudellisesti kannalta, taloudelliselta kannalta tehokkaasti ja ottaen huomioon ympäristön. Mutta kuitenkin tämä on erittäin vaikea tehtävä, tilanne on vaikea. Kun tarkastellaan kilpailukykyä, täytyy tar- olla vaka- vakaata näkymätä sekä maatalousalalla yleisesti, että varsinkin kun on kyse elintarviketuotannosta. Meillä sitten säännöt, jotka mahdollistavat sen, että Eurooppa pystyy selviämään maailmaapalloistumisen maapalloistumisen ympäristössä. Minun nähdäkseni tässä ei pidä antaa pelkästään kilpailuasioiden olla välimäisenä. Uudistuksessa täytyy varmistaa, että lisäarvo jakautuu oikeudenmukaisemmin. Ei pidä unohtaa, että kyse on 13,5 miljoonasta maanviljelijästä ja myöskin suuresta jakelusektorista, jälleenmyyjäsektorista. Ja kun tarkastellaan maataloustuottajien järjestäytymistä, Tälle järjestö täytyy antaa todellinen valta vaikuttaa asioihin. Minun mielestäni näin ei vielä tänä päivänä ole. Ja kun tarkastelen kriisin hallintaa siinä valossa, kuin te siihen viittasitte, ehdotetut välineet ja parlamentin esittämät esitykset, niiden täytyisi paremmin voida reagoida tilanteisiin esimerkiksi jonkun tuotteen markkinoiden osalta tapahtuneisiin muutoksiin täytyy voida reagoida. Mikäli ymmärsin oikein siitä, mitä te sanoin ja sanoitte ja mitä olen voinut lukea. Komission tarkoituksena on äh, nyt unohtaa maitoalan uudistukset, mutta viinin osalta on tarkasteltu asioita ja viitattu myöskin sokerialaan onko maatalouspolitiikka sellaista, että vastaa uuden vuosisadan vaatimuksia? Ja kun tarkastellaan maatalouspolitiikan ehdotuksien luottavuutta ja ymmärrettävyyttä, nyt tarvitaan joustavia välineitä, joita voidaan varmistaa kuluttajan kannalta suotuisa tilanne ja myöskin maatalousyritysten toiminta tarvitsemaan kannalta katsotaan koko mantereella kaikille Euroopassa. Toivon, toivon että uudistuksissa otetaan nämä sekat huomioon. Fan le fol, poi la via. Kiitoksia Stefan Lopol, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, ensinnäkin kiitos siitä, että olette tulleet, tullut tänne parlamenttiin. Kaksi huomautusta, ne ovat lyhyitä. Ensinnäkin tämä budjettikamppailu emme ole vielä voittaneet ja nyt tarvitaan kaikkien sitoumusta, ennen kaikkea teidän sitoumustanne. Toinen huomautus. Olen tyytyväinen siihen, että mitä sanoitte siitä, että tiettyillä tuotantoalueilla tuotantomäärärahat vaikuttavat tukiin, ja tämä on tärkeä seikka. Sitten vihertämisestä. Minun mielestäni teidän ehdotuksenne palaavat siihen, mikä on, mitä on jo olemassa, mutta eivät avaa uusia perspektiivejä niin, että muutettaisiin tuotantometodeja, joiden pitäisi olla taloudellisesti ja ekologisesti tuottavia. Tämä vaatii paljon transversaalisempia politiikkoja. Ei se auta, että jos me vähän lisäämme kierto, anteeksi, vuoroviljelyä, eh, että saamme eh, muutettua tuotantomenetelmiä, ja, jotta saamme suojeltua viljelymaata paremmin ja, ja saamme prote- eh, kasviproteiineja tuotettuja paremmin. Viimeinen huomautukseni, joka on minulle ongelma, tämän sanoin jo silloin, kun esitette tiedonantonne jo noin tuo, vuosi sitten. Mielestäni markkinoiden sääntelykysymys ja tapa, jolla tässä tarjo, tarjo, tarjonnan globaali hallinnointi, se ei tässä ole sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Kriisi ja hintojen volatiliteetti ovat todellinen vitsaus, mutta tämä teidän ehdotuksenne ei meitä rauhoita näiden haasteiden edessä mitä tulee äh, kriisirahastoon, josta te puhutte, se on ihan hyvä, että, että se on tässä mukana. Te puhuitte parista kolmesta miljardista. Me tarvitsemme ihan täsmälleen tiedon siitä, mihin te tällä viittaatte. Ja viimeinen huomautukseni tästä eteenpäin kaiken, kaikkien turvallisuus verkostojen hallinnoinnin täytyy olla paljon paremmin organisoitua kuin tässä ehdotuksessa ehdotettu. E Giovanni Lavia ja sitten komission jäsen saa vastata. Kiitoksia puheenjohtaja ilman jota horisontaalinen eh, säännöstö katsoo YMPn uudistusta, joka vähän katsoo kaikkia osia järjestelmässä, on tietenkin tärkeä, mutta tässä on ehkä muita osia, jotka ovat vaikeita ymmärtää, vaikka niillä on suuri vaikutus. Ensimmäinen yleinen kommentti tähän tekstiin liittyen, joka tämä, tätä alamme tänään lukemaan yksityiskohtaisemmin, kun saamme sen vasta kohta käsimme niin on se, että meidän pitää katsoa tiettyjä aspekteja Lissabonin sopimuksen yhteydessä, kuinka sitä voidaan sopeuttaa siihen. Ja tätä on tehty jo aikaisemmissa yhteyksissä tehty. Ja katsotaan myöskin, kuinka voidaan delegoituja säännöksiä antaa komissiolle. Jo aikaisemmassa säännössä tietenkin ollut tiettyjä erilaisia kantoja parlamentin ja komission kesken. Mutta tässäkin toisia, toisia aspekteja, joita pitää katsoa tarkemmin. Kuinka vaikka resursseja voidaan äh, myöntää. Tässä ehdotuksessa vähennetään jälleen niitä kuitteen kohesiopolitiikan ehdotuksessa äh, ehdotus oli vähän heikompi, joten meidän pitää katsoa että tässä on erilaisia tilanteita eri jäsenvaltioissa, jotka ovat alueellistaneet tuotantonsa, kuin toisaalta taas yhteistuotantoa, niin tämä ehkä otettu huomioon tarpeeksi tässä erotuksessa, joten meidän pitää katsoa tätä asiaa vielä. Sitten valvonnan suhteellisuus. Valvonnan suhteellisuus on ilman muuta äh, ihan oikea kommentti, mutta pitää katsoakin tarkasti vielä ennen kuin se toteutetaan. Ja sitten näemme, että tässä on tiettyjä aspekteja vielä, jotka ovat kyllä tärkeitä, vaikka vaikuttavat kyllä vähemmän tärkeiltä. Ensinnäkin se, että yhteisön elimet valvovat, mitkä ne ovat ne elimet, jotka valvovat. Ja jos niiden pitää olla sitten mukana, niin ovatko sitten komissiossa vai muualla yhteisössä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, ennen kuin menemme yksityiskohtiin myöhemmin. Noudattamisen tarkastaminen, sitä on jo tilintarkastustuomioistuimen lausunnoissa kritisoitu. Eli kuinka näitä ennakkomaksuja annetaan, sitä on myöskin komissionkin taholta kritisoitu koska tämä tapahtuu 90 prosentissa tapauksia. Tässä meidän pitäisi palata siihen, että valvotaan tätä uutta tarkemmin, kun tämä ajatus tulee komission uudestaan esille. Kiitoksia Giovanni. No niin, pysymme puheajassa, joten nyt komission jäsen teillä on mahdollisuus vastata näihin kysymyksiin. Mutta kyllä on vielä pitkä puhujalista, niin komission kanssa me tässä pyrimme nyt luomaan uuden mahdollisuuden esittää näitä kysymyksiä vielä, jotta annamme kaikille puheenmahdollisuuden ja voitte sitten reagoida näihin asioihin myöhemmin vielä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Paulo, je sais d'habitude, je... Kiitoksia Paulo. Minä yleensä yritän pysytellä mukana näissä keskusteluissa loppuun asti, jotta jokainen ehtisi sanoa jotain ja voisin vastata. Tällä, tällä kertaa piti tehdä kompromissi tämän nopeuden välillä ja aikarajoitusten välillä. Eli sen, että tulen tänne heti tuoreeltaan, mutta minä tosiaan lupaan tulla tänne niin monta kertaa kuin on tarpeen, jotta voimme keskustella kaikista ehdotuksista. Ihan nopeasti joitakin reaktioita teidän ensimmäisiin kysymyksiinne ja kommentteihinne. Mitä tulee byrokratiaan ja paperisodan lisääntymiseen, me olemme YMPssä tällä hetkellä tilanteessa, jossa sen tehokkuus ja uskottavuus, jos niistä puhutaan, tällä hetkellä meillä on, meillä on tärkeää sekä näyttää tuloksia että tehdä asiat yksinkertaisesti. Ja meidän täytyy löytää kultainen keskitie mahdollisimman suuren yksinkertaisuuden ja mahdollisimman tuloksekkaan toiminnan välillä Nimittäin julkinen, julkista politiikkaa arvioidaan ja mitataan myös sen osoittamien tulosten perusteella. Kaikkein helpointa on tietysti olla tekemättä mitään tai antaa vain rahaa ilman, että vaaditaan mitään vastineeksi, mutta siitä olette varmaan samaa mieltä, että niin ei voi tehdä, mutta sitten sen jälkeen pitää katsoa, että miten me teemme tämän, toteutamme tämän, että vaadimme tulosta raportointia niin, että se ei olisi liian monimutkaista. Tämä on nyt sitten se kysymys, joka on saanut meidät ehdottamaan sellaisia toimia, vihertämistoimia, eh, yksinkertaisia valvo, yksinkertainen valvonta. Näissä on meille ollut tärkeää, että tiedonannossakin puhuin jo tässä esimerkiksi tämä eh, maaperän vihertämiskysymys ja sitten me eh, tajusimme, että tämä saattaisi luoda lisävalvontaa ja lisäpaperisota ja sen takia luovuimmekin siitä ehdottaaksemme jotain yksinkertaisempaa. Juuri tästä syystä me olemme ehkä ehdottaneet asioita, jotka toisille eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia, toisille ovat liiankin kunnianhimoisia, mutta yksinkertaisuus on tässä ollut se ohje nuora, kuten myös se, että maataloustuottajille ei tulisi liikaa lisää menoja. Te puhuitte näistä seitsemästä prosentista mutta tässähän on kyse siitä, että viljellään sellaisia kasveja, jotka pitävät maan hedelmällisenä, vaikka niitä ei viljeltäisikään jostakin syystä, ja joita tällä, jotka tällä hetkellä eivät voi olla tukien parissa. Eli kyse on siitä, että niitä ei sen takia jätettäisi pois, että ne eivät voi olla tukien piirissä. Meillähän on tällaisia metsäkaistaleita monilla maataloustiloilla erosion välttämiseksi ja nämä metsäkaistaleet, nekin ovat sellaisia, jotka voidaan ottaa tämän 7 prosentin piiriin. Eli on olemassa myös sellaisia kasvityyppejä, jotka ovat hyödyllisiä, vaikka ne olisivat olisikaan suora, suoralta kädeltä tuottavia, ja nekin mahtuvat tämän 7 prosentin piiriin. Mitä tulee sitten niihin tukiin, joihin tuotantomäärät vaikuttavat, niin me olemme pitäneet tässä kuitenkin eri, sille spesifioiden asiaa siten, että meidän täytyy toimia sillä tavalla, että niiden käyttö todella perustellaan ja oikeutetaan asianmukaisella tavalla. Tietyissä tilanteissa tämä on mielestäni oikeutettua. Sitten konvergenssi. Minä tunnen erittäin hyvin Baltian maiden ongelmat ja sen, että tämänhetkinen komission ehdotus ei ehkä ole tarpeeksi kunnianhimoinen heidän odotuksiinsa nähden, eikä ehkä niihin tavoitteisiinkaan nähden, joita minulla alun perin oli. Mutta kuten sanoin teille, me olemme myös realpolitiikin parissa, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun YMP ja, ja sen budjetista päätetään yhdessä rahoitusnäkymien uudistuksen kanssa. Eli tässä on myös muita budjettiasioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ja olen tietoinen myös siitä, että meillä tulee olemaan paljon keskusteltavaa ja ehkä löydämme ratkaisuja jotka menevät tämän YPMn varsinaisten puitteiden ulkopuolelle. Muistatte myös tämän 30 prosentin rajoitteen tai yhden kolmasosan rajoitteen näiden erojen suhteen. Tämänhän komissio päätti jo rahoitusnäkymien kohdalla eikä YMPn kohdalla, eli te näette, että tämä menee nyt hieman tämän YMPn ulkopuolelle. Kyse on siis myös budjettiosuuksista jäsenmaiden välillä ja ne tuovat mukana myös muita budjettikohtia mitä tulee tuotannon sääntelyyn, markkinoiden toimenpiteiden täytyy todellakin taata turvaverkkoja näin me ehdotammekin. Eli meillä on sektoriaalisia markkinoiden hallinnointitoimia tässä ehdotuksessa. Meillähän on ollut viinisektori, vihannes- ja edelleen ja vihannessektori mukana tällaisissa ja komissio tulee vielä palaamaan näihin asioihin viinin ja hedelmien ja vihannesten suhteen erityismekanismien kanssa. Me haluamme säilyttää näitä spesifiä mekanismeja, mutta komission tämänhetkisessä lainsäädäntöpaketissa me ehdotamme yleisiä instrumentteja sen takaamiseksi, että turvaverkkoja todellakin on ja että ne ovat voimakkaita ja että ne voidaan ottaa käyttöön hyvin nopeasti silloin, kun niitä tarvitaan. Tästä teillä on varmasti konkreettisia ehdotuksia. Yksi niistä on tämä tuottajien järjestäytyminen. Mielestäni tämän tulee olla aivan avainelementti kaikissa kriisinhallinta- tai markkinoiden hallinta asioissa tulevaisuudessa. Jos haluamme toimia yksinkertaisesti mahdollisimman pienellä byrokratialla ja pureutua ongelmien juureen, niin silloin täytyy vahvistaa nimenomaan tuottajajärjestöjä, jotta niillä on todella keinot toimia tällaisissa tilanteissa. Ja tähän suuntaan me haluamme työskennellä. Me haluamme voimistaa tiettyjä elementtejä tai voimme tehdä sen keskustelun tuloksella, eli keskustellaan näistä vielä lisää. Olen tietoinen siitä, että me emme enää ole 2003 tilanteen tilanteessa, jossa komissio ja 15 jäsenmaata sulkeutuivat yhdeksi päiväksi ja yöksi yhteen saliin ja saivat aikaan lopulliset päätökset. Nyt todella tulee pitkä todellinen yhteistyöprosessi, jossa työskennellään tekstin parissa ja analysoidaan sitä ja kaikki ehdotukset, jotka tulevat pöydälle, niin minä itse ja komissio muutenkin on valmis tosiaan lähtemään tähän leikkiin mukaan todelliseen demokraattiseen prosessiin, osallistuvaan aktiiviseen prosenttiin ja tässä hengessä minä olen tämän tämänpäiväisen tekstin teidän eteenne tuonut ja tulen uudestaan tänne tulevina päivinä ja viikkoina. Kiitos vielä kerran siitä, että sain tulla tänne tänään. Kiitoksia.